ensimmäisen istunnon vaalien jälkeen avatuksi. Hyvät kollegat, pyytäisin, että nousette seisomaan kuuntelemaan Eurooppa-hymniä. Liebe Kolleginnen Hyvät kollegat, toivotan teidät sydämesti tervetulleeksi Euroopan parlamentin ensimmäiseen täysistuntoon vaalien jälkeen. Äh, onnittelen kaikkia uudelleen valittuja kollegoja ja niitä, jotka on valittu tänne ensimmäistä kertaa vähän vähemmän kuin puolet 736 jäsenestä on valittu ensimmäistä kertaa Euroopan parlamenttiin. Erityisen äh, minua ilahduttaa se, että 35 prosenttia jäsenistä on naisia. Näin suuri tämä osuus ei ole koskaan ollut Euroopan parlamentissa. 170 miljoonaa. 170 miljoonaa kansalaista on osallistunut vaaleihin. Ja heidän, eh, meidän työmme